kehityksen vastu- asioissa tulisi kaikkiin kauppasopimuksiin kansainvälisellä tasolla mukaan. Kiitoksia kollega Desir. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys on huomenna kello 12. Seuraavana kohtana esityslistana on suullinen kysymys komissiolle. Kyse on polkumyyntitapauksista ja siihen liittyvistä liittyvästä tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. EPPltä, ST, ALDE, Vihreät, QE ja ECR-ryhmät ovat esittäneet 2010-2918 2010. Ensin antaisin puheenvuoron kysymyksen esittäjälle. Ensin kollega Kaspari, kaksi minuuttia. Herra puhemies, hyvät kollegat. Polkuminen torjumisella on merkitystä tässä maailmassa ja Euroopan parlamentissa. Varmasti voin puhua useampien jäsenten puolesta, että kysymys ei pelkästään protektionismista, vaan siitä, että järkevällä tavalla käytetään polkumintia, polkumintia suojelevaa välinettä. Silloin kun valtion tuella pyritään vääristämään kilpailu, mitä täytyy puolustautua, ja silloin kun yritykset pyrkivät polkumyynnin kautta tuomaan markkinoille tuotteita, tuotteita, jotka siis on tuotettu varsinaisten, varsinaisten kustannusten alapuolella. Kollega Kaspari, jos voisin keskeyttää. Mikä tulkkaus puuttuu? Okei, okay, alles in Ei kun kaikki olikin kunnossa. Pahoittelen. Um Kysymys siis tuotteista, herra puhemies joiden osalta yritykset tuovat tuotteet halvimmalla markkinoille kuin mitä ne tuottavat ne, ja tällä tavoin ajavat muita toimijoita pois markkinoilta ja hankkivat laittoman etuuden. Haluaisin erityisesti tarttua yhteen asiaan. Nimittäin minua kiinnostaisi saada kuulla komissiolta, onko komissiossa kokemusta, ilmoituksia Euroopan neuvostosta, Eurooppa-neuvostosta, missä määrin ulkomaiset hallitukset ovat olleet mukana näissä asioissa. Onko tapauksia, joissa hallitukset hallituksia, joiden maissa on yrityksiä, onko yrityksiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan polkumyyntikomitean ratkaisuihin, onko olemassa vaikutusta, joka on johtanut erilaisiin tuloksiin äänestyksissä. Minua kiinnostaisi tämä, koska minun puoleeni ovat kääntyneet huolestuneet yritykset. Toinen asia, olen usean otteeseen saanut kokea sen, että yritykset ovat kääntyneet puoleeni ja ovat pyytäneet minua ottamaan yhteyttä komissioon, jotta estettäisiin polkumyynti selvitys tapauksessa, sillä jos polkumyynti tulli asetetaan, sillä on kielteisiä vaikutuksia yrityksille toisessa maassa Aasiassa. Mikä on komission vaikutelma? Mikä on ajankohtainen tilanne? Kiitos. Kiitoksia kollega Kasparille. Seuraavana myöskin kaksi minuuttia kollega Moreira. Presidente, kollegas, komissario Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät eurokansan edustajat, minä haluaisin pyrkiä auttamaan, selventämään komission kantaa kauppapolitiikan puolustusvälineistä antidumping kysymyksistä. Äskettäin komission tiedonannosta saimme lukea, että on tehty kompromissi kaupan vapauttamisesta, mutta täytyy olla kansallisten ja ulkomaisten tuottajien välillä selvää laillista eh, johdonmukaista kilpailua, syrjimätöntä kilpailua. Tässä täytyy toimia hyvin johdonmukaisesti ja no, noudattaa myös maailman kauppajärjestön sääntöjä. Me tarvitsemme pikemminkin eh, tämä tehokasta välinettä näiden oikeudellisten pohjien lisäksi. Ja seuraava kysymykseni onkin seuraava. Neuvoston ehdotus eh, jäsenvaltioiden valvonnassa, polkumyyntikysymyksissä ja kauppaan puolustamiskysymyksissä, kulkevatko ne juuri tähän samaan suuntaan, ja jotta voitaisiin taata se, että kaikki nämä välineet tota, ja puolustus, kaupan puolustus, syrjimättömyyskysymyksissä otetaan huomioon. Tämä kuuluu komitologian menettelyn piiriin ja sieltä voidaan löytää selviä ongelmia ja poliittisen päät- poliittinen päätös, sen teko voidaan täysin siellä jumiuttaa. Toinen kysymys on se asia, mikä liittyy komission tiedon annossa arviointiin ja välineiden uudistamiseen. Minä seuraavaa erityisesti pohdin. Jos komissio ei nyt neuvoston ajatuksia puolustaa näissä menettelytapakysymyksissä, niin miten, minkälaiset takeet me voimme saada uudelleen laatimisharjoituksesta niiltä valtioilta, joiden mielestä olisi kiinnostava heikentää näiden, näitä välineiden käyttöä. Kiitos Seuraavana kaksi ja puoli minuuttia. Kollega Rinaldi. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Täällä on aika vähän väkeä paikalla puhumassa polkumyynnistä, vaikka siitä puhutaankin erittäin paljon valtioissamme. Tämä on, tässä on kyse kansainvälisen kaupan kysymyksestä on olemassa aika vähän sellaisia kansainvälisen kaupan kysymyksiä, jotka pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ammattiyhdistyksiä ja liikettä ja sitten kansalaisia, kuluttajia kiinnostaisi, joten polkumyyntikysymys on hyvin tärkeä asia ja se on monien monien ihmisten päivittäisen leivän takaaja, jotka polkumyyntiyrityksissä toimivat komissio tietysti velvoitteensa polkumyyntitapauksissa tahtoo täyttää, mutta me puhumme kuitenkin seuraavista pääpiirteistä, avoimuudesta, johdon avoimuudesta erityisesti ja proseduraalisesta avoimuudesta ja arviointikriteereistä ja sitten tuloksista ja tietysti myös tiedottamisesta, koska tiedottamisstrategia on varsin merkittävä. Komission polkumyynti hanke on hyvin vakuuttava eh, väline. Se vakuuttaa yrityksemme ja työntekijämme, mutta meillä on kuitenkin pelivaraa vielä olemassa näissä polkumyyntikysymyksissä. Se on tietysti sinänsä järkevää, mutta joskus tuntuu kuitenkin siltä, että tämä pelivara on täysin yksipuolista. Ainoastaan meidän puolelta toimii. Lissabonin sopimuksen mukaisesti parlamenttiin täytyy saada tietoa näistä asioista ja ottaa mukaan näihin toimiin paljon tehokkaammin. Vaikuttaisi siltä, että komissio on vähän laiskasti ottanut huomioon parlamentin roolin kansainvälisessä kaupassa, vaikka toki ponnisteltu asian eteen onkin tehty työtä. Komissio, hu, parlamentti haluaa, komissio huomioi, parlamentti haluaa etenkin polkumyyntikysymyksissä enemmän ääntä kuuluvaan ja, tässä, ja, ja sitten vielä näissä yrityskysymyksissä komissiolla on paljon tehtävää. Parlamentti ei yksistään voi toimia tässä nyt kuulijana eikä varsinaisena toimijana polkumyyntikysymyksissä eikä missään muissakaan kauppakysymyksissä. Komission täytyy ottaa huomioon nämä uudet kilpailukyky vaatimukset Lissabonin sopimuksen mukaisesti kansainvälisellä tasolla. Polkumyyntiasioiden täytyy kuulua tämän johdonmukaisen kauppapolitiikan sisä, sisäosioon ja täytyy avoimuuden ja luotettavuuden henkeä niissä noudattaa. Vielen Dank, Herr Kollege Rinaldi. Kiitokset Rinaldille. Sitten kaksi minuuttia. Herra Schlüter. Tack. Kiitos puhemies. Me voimme nyt nähdä seuraukset. Oli vahinko, että komissio ei käyttänyt tilaisuutta ja pyrkinyt uudistamaan välineitä silloin, kun puhuttiin Global Europeista, mikä alun perin oli tavoitteena. Minä näen myös kysymyksen Lissabonin yhteydestä ja siitä, minkälainen päätöksentekomenettely pitäisi olla. Ehkä mikään niistä ei sovellu tähän, mutta tässä meillä vihreällä ei ole mitään ongelmaa tässä että kysymys olisi siis toimeenpanokysymyksiä silloin, kun säännöt ovat selkeitä ja oikeudenmukaisia. Minä haluaisin korostaa sitä, että tässä on tärkeää myös se, että ei katsota pelkästään tuottajien intressejä, vaan myöskin otetaan huomioon kuluttajien intressit. Juuri se, mitä herra Kasvari sanoi, se, että lopetetaan polkumyynti, joka tapahtuu siis alle todellisten kustannusten. Tässä on korostettava sitä, että varsinaiset kustannukset, niiden täytyy sisältää myös ympäristöpolkumyynti. Se, että saa taloudellisia etuja siitä, että välttää, kiertää ympäristölainsäädäntöä, on ihan yhtä ikävä asia, jossa muun tyyppistä tukea, taloudellista tukea, joka johtaa polkumyyntiin. Ja tämä on asia, jota täytyy kiinnittää huomiota silloin, kun puhutaan polkumyynnin torjunnasta aikaan, jonkun me kauppapolitiikasta voidaan saavuttaa muita tavoitteita. Tässä tapauksessa se voisi olla tehokkaampaa, että käytettäisiin polkumyynnin tor- toimia, joilla voidaan estää hiilivuotoja esimerkiksi kestävän kehityksen menetelmien puitteissa. Ja on yrityksiä, kymmenen yrityksiä, ja joiden osalta on neljä erilaista sääntöjen mukaan ne voidaan sulkea päästökaupan ulkopuolelle. Ja on tärkeää, että voitaisiin käynnistää polkumyyntimenettely silloin, kun eurooppalaisen yrityksen kohdistuu kilpailua yrityksiltä, jotka eivät ota vastuutaan ympäristöasioissa. Ja kollega Schlüter. Kiitoksia kollega Schlüter. Sitten kaksi minuuttia. Herra Scholz. Puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Jo edellisessä keskustelussa käsittelimme sitä, että kauppapolitiikka pitää laittaa laajempaan asiayhteyteen. Täytyy toteuttaa kansainvälistä oikeutta. Oikeuspuitteet, joissa EU toimii, on VTO. on sallimat eh, polkumin välineet niistä tulee komissiolle väline eh, ja velvoite suojella niiden avulla eh, eurooppalaisia yrityksiä. Me vaadimme teiltä sitä, että kun määritellään tuotantokustannukset, sitä täytyy laajentaa ja toteuttaa se multilateraalisesti, koska ympäristössä sillinen polkumyynti, ne alentavat tuotantokustannuksia. Vilpillisellä tavalla Tulee näin kilpailupainetta Euroopan yrityksille ja jopa niiden olemassaolo uhkaantuu. Tällainen alaspäin spiraali tulee esille sitä emme voi hyväksyä. Tätä taustaa vasten täytyy työstää objektiivisia kriteerejä välineiden käytölle, koska EUn sisäpuolella ja ulkopuolella valitsee mielivalta. Peruste siihen on se, että ei ole muutoksenhakuelintä. Myöskin EU-sisällä PK-yritykset valittavat koko ajan siitä, että niiden intressejä ei oteta huomioon tai otetaan vähemmän huomioon kuin suurten yritysten eh, intressit tässä pol- polkuminen vastaisessa toiminnassa. Haluaisin, että Komissio esittää AD5-yhteydestä konkreettisen esimerkin, ja kyseessä on Euroopan konserni Sankova. Tämän yrityksen osalta siinä vaarantuu monia työpaikkoja meidän mielestämme, ja kysymys teille komission jäsen. Onko äh, vastalausen mahdollisuuksia ja ovatko pk organisoituneet varmasti tätä asiaa varten, tarpeeksi tätä asiaa varten? Liike Scholz. Kiitoksia kollega Scholz. Kollega Sturdy, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Komission jäsen, siitä lähtien, kun talouden alamäki alkoi, komissio toistuvasti on luvannut, että se ei ryhdy harjoittamaan protektionistista politiikkaa, vaan tarttuu liberalisointiin, jota te itse olette kovasti suosineet, luomalla mahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille tekemällä Euroopassa, luomassa Euroopassa houkuttelemaisuuksia investoinnille. On totta, että polkumyynnin vastaisia menetelmiä täytyy käyttää silloin, kun se on välttämätöntä. Ongelma vain on, käytetäänkö niitä protektionistisina välineinä on monia polkumyyntiselvityksiä, jotka osoitavat, että niitä kenties käytetään niin. Minä siis puhuin teille vasta kolmelle viikkoa sitten erityisistä ongelmista Belgiassa, jotka liittyvät sähköalan yritykseen. Ja itse asiassa on päästy sopimukseen. Asia on selvitetty, ovat itse tehneet sen, mutta te itse ette ole luopuneet polkumyyntiin vastaisen lainsäädännön käyttämistä tätä yritystä vastaan. Kysymys on siis saksalaisesta elektroniikkayrityksestä, joka itse on ratkaissut asian. Se harjoittaa työtä, te, luo työpaikkoja Euroopan unionissa, erityisiä uusia mahdollisuuksia. Annan toisenkin esimerkin. Meillä on tilanne yhdessä kuningaskunnassa, joka liittyy valokuitukaapeleihin, jonka osalta tällä hetkellä on tuontitulli, joka on 43,6 prosenttia hyödyllinen tuote, jota käytetään kautta Iso-Britannian, kautta Euroopan, kun tuotetaan erinäisiä hyödykkeitä. Ja lopuksi komission jäsen, haluaisin todeta, että ette te, eikä teidän edeltäjänne, vaan edeltäjänne edeltäjä, joka otti käyttöön polkumyynnin vastaisia lakeja, jotka liittyvät lannoitteisiin. Maataloustuotteet, joista olemme huolissamme, tiedämme, että tarvitaan elintarviketurvallisuutta ja lannoitteiden kustannukset ovat kuitenkin korkeat, koska te olette ottaneet käyttöön polkumyynti vastaista lainsäädäntöä, joka on tämä on, hinta on noussut 173 prosenttia. Miksi on tapahtunut? Markkinat pitää avata. Te kaikista ihmisistä, minä luotan teihin siinä, että te pääsisitte eroon tästä protektionismista kautta Euroopan. Odotan mielenkiinnolla teidän vastauksenne. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege Stör. Kiitoksia kollega Stördille. Sitten komissio sen Thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti puhemies. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti jakaa meidän näkemyksemme, että EUn tuotannon suojeleminen kansainvälisiä kaupan vääristymiä vastaan, sitä pitäisi pitää olennaisena osatekijänä avoimessa ja reilussa kauppastrategiassa. Olen samaa mieltä kanssanne, että kaupan puolustamiset välineet ja päätökset pitää edelleen perustaa teknisiin ja faktuaalisiin elementteihin, ja olen luottavainen että meillä on yksi tehokkaimmista ja oikeudenmukaisimmista kauppapuolustusjärjestelmistä maailmassa. Olen tietoinen, että polkuminen vastaiset ja tukiaisten vastaiset eh, tutkimukset, siinä on monia intressejä pelissä ja monet jotkut sidosryhmät pyrkivät vaikuttamaan päätöksiin. Kuitenkin voin vakuuttaa, että päätöksentekoprosessi on tehokas ja avoin joka perustuu faktuaalisiin näyttöihin ja syvälliseen analyysiin. Tunnustan, että äskeittäin kolmannet osapuolet ovat yrittäneet vaikuttaa päätöksentekoon painostamalla teollisuuden aloja tai jopa jäsenvaltioita tai yrityksiä, jotka toimivat näissä kolmessa maissa. Tuomitsen tällaiset toimet päättäväisesti. Tässä asiayhteydessä Lissabonin sopimuksen voimaantulo tarjoaa mahdollisuuden käsitellä tätä ongelmaa. Haluaisin vakuuttaa teille, että tapausten määrä on vakaa pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä, joten herrastöiden, se ei kasva se luku. Olemme pystyneet välttämään merkittävää kasvua, joka olisi voinut olla seurausta lamasta, ja olemme pystyneet varmistamaan, että eh, välineitä käytetään protektionistisiin eh, päämääriin. Useimmat tilastot osoittavat, että tapausten määrä on alhaisempi kuin kauppakumppaneiden keskuudessa. Kiina on edelleen edustaa 35 prosenttia tapauksista, joita on, joihin on lähdetty, toimijoihin on lähdetty, ovat Kiinaa vastaan. Näihin välttämättömiin toimiin kuuluu myös tukiaisten vastainen toiminta. Herra Stödi otti esille kysymyksen, joka liittyy äskettäiseen tapaukseen, niin kutsuttu modern case-tapaus, jossa itse asiassa komissio on käsitellyt kolmea aspektia, polkumyynti, tuet ja myöskin äh, suojalausekkeet. Polkumyynti ja tukiaiset ovat valituksen perustana, jonka on tehnyt kyseenomainen yhtiö. Ja perussäännöksen mukaan valittaja voi vetää pois valituksen. Eulogi määrää, että jos vedetään pois, menettelytapa voidaan päättää, ellei sellainen päättäminen ole yhteisön vastausta. Tällä hetkellä tutkimme äh, niitä vaikutuksia, joita poisvetämistä tulee. Täytyisi panna merkille, että komissio hyväksyi tällais, on hyväksynyt tällaisia poisvetämisiä aiemmin ja on päättänyt tutkimukset ilman toimenpiteisiin ryhtymistä sen seurauksena. Kolmas tapaus. Äh, turvalauseke. Itse asiassa on valitus ja vaatimus johon on ryhtynyt siis Belgian hallitus, eli vähän eri menettelytapa. Yhtiö on kertonut komissiolle, että se on pyytänyt Belgian hallitusta vetämään pois vaatimukset turvalausekkeen toimien käyttämisestä, mutta Belgian hallitus ei ole vielä kertonut komissiolle, että suostuuko se tähän vaadittuun optioon. Joten odotamme Belgian hallituksen kantaa ja sen päätöksentekoa. Tässä tapauksessa on käynyt juuri näin. Sitten jatkaakseni asian käsittelyä laajemmissa asiayhteyksissä. Kaupan puolustusvälineet ovat olemassa hyvistä syistä. Kun ei ole kansainvälisiä kilpailusääntöjä ja muita sääntöjä, jotka liittyvät hyvin toimiviin markkinoihin. Kaupan On ollut ainoa, mahdollisuus, ainoa mahdollinen väline, jolla voidaan suojella teollisuuttamme vilpillisesti tapahtuvaa kilpailua vastaan. Yritämme käyttää näitä sääntöjä mahdollisimman tehokkaalla tavalla teollisen olemme kannalta. Määräajat varmistavat tehokkuuden ja pyrin pitämään välineet tehokkaina ja oikeudenmukaisina kaikkien taloudellisten toimijoiden edun mukaisesti. Kansainväliset säännöt kaupan puolustamisesta, niistä neuvotellaan uudelleen VTOn puitteissa. EUn kanta siellä on selkeä. Haluamme ylläpitää tehokkuuden välineissämme ja samaan aikaan suojella liiketoimintaamme protektionistisia toimia vastaan, joihin muut mahdollisesti ryhtyvät. VTO-neuvottelut, kuten myöskin Lissabonin mukana tuomat muutokset ovat tärkeitä, jos kaikissa reformityössä sääntöjen osalta. Mitä tulee pk-yrityksiin, välineet todellakin ovat haaste pk-yrityksille sekä jos ajatellaan monimutkaisuutta että kuluja. Täytyy vähentää pk-yritysten hallintorasitetta näissä tutkimuksissa. Sen vuoksi olen tilannut tutkimuksen, jossa katsotaan näitä erityisvaikeuksia, joita on pk-yrityksillä, kun ne käsittelevät näitä asioita. Ja mahdolliset äh, ratkaisut näihin vaikeuksien lievittämiseen ovat tässä kysyneet myöskin. Ihmisoikeuksien näkökohdista täytyy huomioida, että menettely, jota komissio on ehdottanut ma- maaliskuussa, siihen kuuluu se, että Euroopan parlamentti saa täydet tiedot komitean menettelystä. Komissio tarjoaa myös tietoa ehdotetuista eh, toimenpiteistä, joista parlamenttikomitea antaa mielipiteensä, myöskin lopputoimista ja myöskin se, että hyväksyykö asian, komissio asian lopullisesti missä tahansa vaiheessa Euroopan parlamentti voi saada lisätietoja, jos niin vaaditaan. Tässä yhteydessä haluan vakuuttaa teille, että komissio on valmis tekemään ehdotuksia mukautuksista kaupunkipuolustusvälineisiin uusiin säädöksiä, jotka koskevat implementoituja delegoituja, anteeksi, delegoituja ja säännöksiä. Tämä on niin kutsuttu omnibussäädös. Komissio seuraa huolellisesti keskusteluja ja ryhtyy toimiin, jos komissio hyväksyy tällaisen ehdotuksen ja kuulee muita toimielimpiä. Mutta vain jos tehdään tällainen ehdotus. Sitten oli erityiskysymys Morirasta, Morelalta komitologiasta. Haluaisin tässä puhua hyvin selkeästi. En näe mitään osatekijöitä enkä argumenttia, minkälaista argumenttia Lissabonin sopimuksessa, että pitäisi olla erityiskohtelu komitologialle, kun viitataan kauppa-asioihin. Enkä suostu siihen. Tietysti päätös on parlamentin käsissä ja neuvoston käsissä, vaikka myöskin komissio voisi olla tässä tärkeässä osassa. Ja tietysti tuomioistuin lopulta koska on eri enemmistö, siihen se lopulta liittyy sille, että käveltäisiin komission yli kaupassa, niin sitä ei voi hyväksyä. Me emme sitä voi hyväksyä. Enkä minä sitä voi hyväksyä. Sitten lopuksi kaupan puolustusvälineitä ja niiden käyttö kolmansissa maissa. Kasvua on todellakin huomattu talouskriisin alusta lähtien. Haluaisin vakuuttaa teille, että seuraamme tarkasti kolmansien maiden toimia ja ryhdymme toimiin, jos tarpeen. Tällaisiin toimiin kuuluu intensiivinen seuranta ja jopa riidanratkaisumenetelmän aloittaminen VTOn puitteissa. Monissa tapauksissa komission toimet johtavat siihen, että tutkimukset lopetetaan ilman, että ryhdytään toimipisiin. Toisessa tapauksessa nämä väliintulot usein johtavat siihen, että viejät, EU-viejät saavat etuja. Kysymys siitä, että mikä voisi olla vastatoimi kolmansia maita kohtaan, jotka harjoittavat painostusta eurooppalaisia yrityksiä kohtaan. Olemme saaneet vetomuksia tästä asiasta eurooppalaisilta yrityksiltä, mutta pidämme nimittäminen, että voimme suojella heitä. Esimerkiksi Fastarsin tapaus, siihen liittyy Kiina. Kiina asetti tämän VTO-riidanratkaisumenetelmään ja paneeli on meitä tukenut, mutta emme ole julkaisseet yritys, kyseisten yritysten nimiä Tässäkin suojeltiin yhtiöitä. Kaksi viimeistä kysymystä olivat siitä, että arvioimmeko uudelleen TDI-välineitä? Emme. Koska uskon vakaasti, että kaupassa on paljon tehtävää tulevina vuosina. Ja minun täytyy sanoa, että en halua avata uudestaan tiettyjä keskusteluja tällaisen uudelleenarviointiprosessin yhteydessä Harkitsen sitä vasta, kun Doha-kierros on ohi. Oli myös erityiskysymys vihreältä jäseneltä. En tarkasti muista nimeänne. Slyter. Keskiaikainen hyvin kuuluisa ähm, kuvanveistäjä. No mielenkiintoinen kysymys, täytyy sanoa, koska kuten varmaan tiedättekin, nämä polkeminen tapaukset, ne ottavat yrityks, yritykset ottavat ne esille. Siis y, yritykset tekevät valituksen. Jos yhtiö ottaa esille tämän elementin, jota, jonka tekin otatte esille hiilivuotoon liittyen, niin sitten komissio tutkisi asian ja katsoisi, että pitäisikö tässä ryhtyä toimenpiteisiin mutta se ei ole suljettu pois argumenttien joukosta, joita harkitsemme. Harkitsemme sellaisia argumentteja, joita yhtiöt esittävät, jotka ovat kyseessä. Jos yhtiö esittäisi tämän argumentin meille, niin kyllä sitä asiaa tutkisimme. Kiitoksia komission jäsen. Pahoittelen kollega Stödi. Sinisiä kortteja ei sallita komission vastauksen yhteydessä. Sitten ryhmäpuheenvuorot. Kollega Muscardini, kaksi minuuttia ensin. Presidente, komissario. La... Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Polkumyyntikysymykset kysymykset ovat unionin yksi tärkeimmistä keinoista toimia kilpailukykyisesti. Me tarvitsemme selkeitä ja sovellettavia sääntöjä komiteologiamenettelystä. Lissabonin sopimus on tässä selkeä. Kaikki kuuluu tässä komissiolle, parlamentille ja neuvostolle erityisesti komission työn valvonta. Nykyisellään me käymme läpi välitysratkaisua ja siinä Parlamentin rooli Lissabonin sopimuksessa mukaisesti tulee mukaisesti toimimaan ja se poistaa tätä kansanvaltan puutetta. Me emme ymmärrä emmekä hyväksy sitä, miten voitaisiin eriyttävää kohtelua toteuttaa polkumyynnissä. Tämä on aivan käsittämätön, se on aivan politisoitu asia ja se luo epävarmuutta oikeuskysymyksiin vaikka pitäisi nimenomaan erityisten intressejä pitää silmällä. Me elämme talous, taloudessa vaikeita aikoja ja olisi äärimmäisen käsittämätöntä suorastaan itsemurhan omaista olla toteuttamatta polkumyyntisääntöjä ainakin se vaikuttaisi nyt kuitenkin olevan tavoite tässä ehdotuksessa, mikäli sitä ei muuteta. Me toivomme vastuun henkeä jäsenvaltioista hehkuvan ja myös komissiosta. Jäsenvaltioiden intresseissä täytyy olla se, että voitaisiin asioita kehittää oikeaan suuntaan ja kehitys olisi myös oikeudenmukaista ja se sellaisin säännöin, jotka sitovat markkinoita ja myös toimivat toimielinten kannalta selkeästi. Kiitos. Kiitoksia Muscardinille. Sitten sosiaalisen demokraattien ryhmäpuheenvuoro kollega Pirillo. Grazie presidente, signor commissario, onorevoli colleghi. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsenet, kollegat. Viime vuosina on yhä enemmän ollut polkuminen torjuntatoimia, joita komissio on käyttänyt – joten kysymys on todella kierteestä, joka on kääntynyt ylöspäin. Kysymys on epäreilusta kaupan toimista ja vaikka meillä on ollut talouskriisi, on ollut erinäisiä satoja protektionistisia toimia kansainvälisellä tasolla. Me kuitenkin uskomme vapaaseen kansainväliseen kauppaan. Kaupan täytyy kuitenkin olla oikeudenmukaista ja täytyy olla yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat kaikkia. Me olemme tehokkaita, me haluamme tehokasta kauppapolitiikkaa ja tehokkaita kaupan tuo- suojatoimia, jotka toimivat silloin, kun syntyy vinouma. Nykyiset uudistuspyrkimykset komitologian kautta, niillä tietysti on vaikutusta myös näiden välineiden tehokkuuteen, jos ajatellaan poliittisia ja diplomaattisia neuvotteluja, polkumyynnin torjunnassa on olemassa vaara siitä, että tulee prosessi, joka menee aivan outoon suuntaan. Kollegi Pirillo. Kyllä Pirillolle seuraavana. sr puolesta kollega Zahradil. Děkuji, pane předsedající. Já bych se přece jenom vrátil k tomu, co tady říká. Kiitoksia puhemies. Haluaisin palata siihen, mitä herra Stödi sanoi. Polkomyynnin vastaiset toimet, ne ovat hyvä palvelija, mutta huono herra. Niillä pyritään suojelemaan Euroopan taloutta ja yrityksiä vilpillistä kilpailua vastaan. Mutta samaan aikaan sitä voidaan käyttää väärin protektionistisiin päämääriin ja valitettavasti myös niin, että suljetaan eurooppalaisia markkinoita kolmesta maista tulevaa vientiä kohtaan. Haluaisin vedota teihin komission sen, tehkää kaikki mahdollinen, jotta tämä voidaan eh, pysäyttää. Ja varmistakaa se, että polkuminen vastaisia toimia ei käytetä protektionistisiin päämääriin, eikä suljeta eurooppalaisia markkinoita. Se ei olisi eduksi meille. Suljettu Eurooppa ei olisi hyvä kenellekään mielestäni. Menneisyydessä aina kun Eurooppa oli avoin ja halusi tehdä yhteistyötä ulkomaailman kanssa, se on ollut, ollut silloin meille kaikille edukkaan. Kiitoksia. Herra Sahradil, sitten kollega Pizzotto. EFD-ryhmän puheenvuoroa, mutta hän ei ole paikalla tässä. Menettely ilman puhujalistaa, sen ja lopettaa Rova Köstinger. Kiitos puhemies. Polkumyynti on menettely, jota käytetään hyvin usein kehitysmaissa ja nousevissa talouksissa. Kuitenkin polkumyynnin torjunta osoittaa se, miten tärkeää on vapaakasvamuksia neuvoteltaessa kolmansien maiden kanssa myöskin vaatia kunnollisia ympäristö- ja sosiaalisia standardeja ja myöskin käyttää kauppapoliittisia välineitä. Kaikilla totona alueilla eurooppalaiset yritykset eivät voi korkeisiin eh, korkean tuotantotason vuoksi, joka näkyy myöskin hinnoissa, joutua heikompaan asemaan. Tässä on katsotaan myöskin tilannetta Mercosur-neuvottelussa. Sosiaaliset, sosiaalista polkumyyntiä, sille ei saa avata mahdollisuuksia, vaan kauppasopimuksessa täytyy olla kestäviä lähtötapoja. Maatalouden alueella polkumyynti on suuri ongelma, ennen kaikkea kun on kysymys eh, itsenäisistä riippumista pienvilliä rakenteista, jotka ovat katoamassa. Ja tästä syystä haluaisin myöskin viitata tässä mietintöön, joka koskee kauppasuhteita Euro- EUn ja Latinalaisen Amerikan välillä. Siitä käy selväksi, että Euroopan parlamentin huolenaiheet, mitä tulee sosiaalisiin ympäristö- ja tuotantonormeihin. Haluan joka tapauksessa kiittää tästä kysymyksestä, joka on esitetty komissiolle. Kiitoksia Köstingerille. Keskustelun päättää komission jäsen De Gucht. Thank you, President. Kiitos puhemies. Aivan lyhyt vastaus. En vieläkään ole vastannut herra Scholzin kysymykseen, joka koska lasituotteita. Polkumyynnin vastaiset toimijat ovat tehdä tuotteet myöskin kalliimmiksi pienillekin suurille yrityksille. Komissio laskee vaikutuksia ottamalla tekemään tällaisen julkisen edun kokeen. Meillä on pieneksi yritysten puhelinjakosta. Tämä kuitenkin vaikuttaa asioihin, koska Kiinalla on 40 prosentin osuus EUn markkinoista. Herra Zahradilin kysymys, joka koski kaupan suojeluvälineitä, korporatiivisena välineinä ja sitä, mikä riski siitä on. Herra Zahradil on näin, nyt jo lähes kadonnut salista. Ainoa asia, joka liittyy tapausten lukumäärään, miksi ne ovat lisääntyneet, ovat ne valitukset, jotka ovat komissiollisesti todistusaineiston laadusta. Komission käyttämä järjestelmä perustuu sääntöihin, jotka vastaavat VTOn sääntöjä ja merkitsee sitä, että täytyy olla todisteita polkumyynnistä. Ja siinä tapauksessa, jos näin on, komissio oli muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää tutkimus. Nyt näyttää siltä, että Sahdille on kadonnut kokonaan salista. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia komission Kyhtille. Keskustelu päättyy näin muodoin tähän. Huomenna torstaina 25. marraskuuta 2010 alkaa seuraava istunto yhdeksältä. Esityslista on julkaistu ja se on nettisivulla saatavissa. Kokous päättyy, nukkukaa hyvin.